El señor presidente. Gracias. Gracias. Se reanuda la sesión. El acta de la sesión. Jatkamme istuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirja on saatavana. Haluaako joku esittää siihen huomautuksia? Hyväksyttäneen. Ja näin ollen menemme ensimmäiseen